keskustelu päättyy. Me tapaamme huomenna, eli torstaina 10. maaliskuuta 9. aamulla e, yhteen saakka ja sitten kolmesta viiteen iltapäivällä. E, esityslista on julkaistu, se on saatavilla netissä. Tämän päivän kokous on päättynyt. Toivotan teille hyvää iltaa.